Näin tulemme äänestykseen. Kuka on esityksen puolesta? 104. Puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 164 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sata, ja nyt sitten tarkistus 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt 186 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 8, 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100, kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 210 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 216 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 217 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 218 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 220 puolesta tarkistetaan. 200 18 tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. 35-26 äänin hyväksytty. 220 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 219 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 226 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 227 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 228 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 229 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 230 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 238 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 239 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 246 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 247 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 248 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 249 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 250 puolesta puol... Mitä minä sanoin? Hylätty? Hyväksytty? 249. Äänestys on päättynyt. Livol, sinunkin silmät olisivat paremmat. 250 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 251 puolesta, vastaan, tyhjää, pitää tarkistaa. Aa, se oli hylätty, se oli hylätty. 252 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 253 ja 254 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 255 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 256 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 257 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 258 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 259 puolesta, vastaan tyhjää, hyläksytty. 260, 261 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 262 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 263 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 265 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 266 puolesta vastaan suullisella tarkistuksella vastaan tyhjää hyväksytty. 267 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26, 270 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 273 puolesta vastaan ty. Kai sitten puolalaista tulkkausta. <laughs> translation? Then you rely on the German translation. <laughs> you, you do not trust either. Tässä saksankielisen tulkkaukseenkaan niinkö? No niin, 271 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 274 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 275 puolesta 277 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 329 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 277, 282 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 281 puolesta. Kaksi tarkistetaan. 277. Sieben, und 82. Können Sie einen 277 ja 282. Ist abgeschlossen, die Abstimmung. Äänestys on päättynyt. 281. Herra Chanuk valitsi väärän. 281 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 283 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 291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 vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi kaksi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi kolme puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 18 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 19 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi neljä puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi viisi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 31 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 32 puolesta, vastaan tyhjää tarkistetaan. Kolmekymmentäkaksi. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi 6. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljäkymmentäkaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. Hetkinen. Mr. President, like to... Hyvä puheenjohtaja. Haluaisin äh, esittää suullisen tarkistuksen. Olen keskustellut varjoesittelijöiden kanssa ja me ehdotamme alaviitteenä kompromissiin kahdeksan, että mainitaan Ma- Mihail Autokovic, Mihail Statkevich, Pavel Serevananic, Edward Lobau, Alex Pilatski, Nikolai Siadok, Aleksandr Frenskevich ja kaksi muuta mainittaisiin tässä kompromissa kahdeksan. And the list of political prisoners in the, the names which Siis nämä nimet, jotka nyt juuri luin, nämä poliittiset vangit mainittaisiin. Tällä alaviitteellä, joka käynnistää kompromissin kahdeksan puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava on sitten 74. Puol- 74 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Hyväksyttiin Wir kommen zu Antrag 76. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hy- 80 puolesta vastaan Tällä tavalla minä saan valmistettua enemmistön hyväksytty. 81 dafür. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksänkymmentä puolesta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 vastaan tyhjää hyväksytty. Koneäänestys koko suosituksesta. Äänestys on päättynyt. Onnittelut, herra Paletskis. Lo troverò il venerdì, eh? Il Nicolai colleague. Next item. Seuraava kohta. Patrick Cobb Gallagherin selonteko 26. kesäkuusta Islannissa pidetystä EUn Islannin parantamisakavallikunnan kuudennesta kokouksesta ja päätösosmaesitys Islantia koskevasta vuoden 2012 edistämiskertomuksesta ja vaalien jälkeisistä näkymistä – minä muistutan teitä siitä, että määräaika tarkistuksille on 4. syyskuuta 2013 kello 12. Puheenvuoron annankin nyt välittömästi herra Pat the Cope Calgarylle. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä mahdollisuudesta puhua ulkoasianvaliokunnalle ja kertoa, mitä kokouksessa Islannissa tapahtui viime viikolla. Kuten tiedätte, Islannissa parlamenttivaalit järjestettiin 27. huhtikuuta tänä vuonna ja nyt siellä on uusi hallitus ja tämä uusi hallitus on jäädyttänyt Islannin liittymisneuvottelut Euroopan unioniin ja oletus on se, että siellä järjestetään kansanäänestys. Poliittinen tilanne on siis muuttunut ja nyt 27. kesäkuuta järjestettiin sekavaliokunnan, parlamentaarisen sekavaliokunnan kokous ja se oli hyvin hyvällä hetkellä pidetty kokous. Monet, monien järjestöjen edustajat olivat siellä läsnä ja tässä kokouksessa aloimme ehkä ymmärtää paremmin, mikä asenne Islannissa on näitä liittymisneuvotteluja kohtaan ja eri poliittiset osapuolet pystyivät kertomaan omista näkemyksistään ja samoin yhteiskunnan edustajat kertoivat näkemyksistään. Nyt kerron yhteenvetoa tästä vierailusta. Edistyspuolue ja itsenäisyyspuolue, eli tämä koalitiohallitus, ovat edelleen EU-vastaisia, tai ainakin EU-hun liittymisen vastaisella kannalla. Oppositiopuolueet ovat hiukan hajanaisella kannalla EUta kohtaan, mutta ovat ehkä sitä mieltä, että neuvottelut voitaisiin aloittaa. Ne siis tukevat EU:hun liittymistä, mutta Islannissa muutoin EUn kannatus on laskussa johtuen laajalti tästä talouskriisistä. Ja nämä Islannin pankkiongelmat, kuten tämä iSave-skandaali, on myös heikentänyt EUn tukea. Nyt kun liittymisneuvottelut on jäädytetty, koalitiohallitus aikoo arvioida näitä neuvotteluja, joita EUn kanssa on käyty, ja sitten tämän tulos esitetään Islannin parlamentille äh, tänä syksynä. Avoimia kysymyksiä on edelleen tähän uuteen lähestymistapaan liittyen, joka Islannin uudella hallituksella on. Sekavaliokunnan kokouksen aikana keskusteltiin asioista ja kävi hyvin selväksi, että EU-hun suhtaudutaan epäillen, mutta että kansanäänestys ei ole mikään edellytys neuvottelujen jatkamiselle, mutta tuntuu siltä, että hallitus, joka vastustaa EU-hun liittymistä, jatkaisi näitä liittymisneuvotteluja, vaikka Islannin hallitus äänestäisi sen tai liittymisen puolesta. Eli siellä on nyt pantu täytäntöön tämä päätös jäädyttää nämä liittymisneuvottelut. Nyt on epäselvää, mitä tässä tapahtuu. Liittymistä edeltävän välineen tiimoilta ilmoitettiin vaalien jälkeen, että kaikki hankkeet ovat nyt jäissä. Ja tästä asiasta ymmärtääkseni edelleen keskustellaan. Tämä päätös johtaa siihen, että nyt jo saavutettussa, saavutettua kehitystä ikään kuin joudutaan menemään takaisinpäin. Tarkoituksena oli kuitenkin pystyä syventämään suhteita tietyillä yhteisillä intressialoilla ja Islanti edelleen pitää EUta tärkeänä yhteistyökumppanina monissa asioissa. Arktinen alue oli tärkeä asia myös tässä sekavaliokunnan kokouksessa. Islanti olisi halunnut, halunnut aloittaa korkean tason vuoropuhelun arktisista asioista, mutta nyt uusi hallitus ei välttämättä siihen lähde. Islannin uusi hallitus pitäisi EUn asettamia sanktioita hyvin haitallisina ja kyseenalaistaa myös tällaisten sanktioiden laillisuuden. Emme tiedä, laitetaanko tällaisia sanktioita, asetetaanko niitä lainkaan. Jotkut islantilaiset organisaatiot halusivat, että parlamentti ottaa aktiivisemman roolin erityisesti näissä kalastusasioissa, jotka ovat edelleen kiistanalaisia, mutta joissa pyritään saamaan kehitystä aikaan. Uuden hallituksen lähestymistapa näihin liittymisneuvotteluihin on edelleen hämärän peitossa. Meillä on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia tällä hetkellä. Erityisesti mitä tulee seuraaviin askeliin ja kansanäänestykseen, voidaan todeta, että näiden liittymisneuvottelujen jäädyttäminen aiheuttaa tiettyjä seurauksia myös tähän liittymistä edeltävään rahoitukseen ja sitä pitää arvioida tarkemmin. me tarvitsemme teknisiä vastauksia EUn puolelta, poliittisia vastauksia EUn puolelta. Meillä on tänä vuonna lokakuun lopussa toinen sekavaliokunnan kokous ja kun hallitus on antanut oman arvionsa näistä liittymisneuvotteluista ja kehityskuluista, niin silloin ollaan viisaampia. Dan Christian Preda muun muassa oli näissä tapaamisissa paikalla ja hän voi vahvistaa, mikä nykytilanne on. Kiitos. Eh, now I pass the floor to the standing rapporteur. Nyt annan puheenvuoron varjoesittelijälle. Preda. aș vrea la început să spun la rândul meu, cu îngăduința dumneavoastră, câteva cuvinte despre reuniunea, cea de-a șasea reuniune. Niin, haluaisin ottaa esille tämän yhteisen parlamentaarisen komitean kokouksen. Meillä oli Islannissa nimittäin erittäin hieno vastaanotto. Saimme tavata neljä poliittisten puolueiden johtajaa. Ja keskustelimme asioista, pääministerin kanssa, kysy, keskustelimme myös valtiovarainministerin kanssa. Ne edustavat kahta suurta hallituspuoluetta. Huomioon myös, että virkaa tekevä pääministeri suhtautui erittäin myönteisesti meihin. kävimme pitkään keskustelua islantilaisista kysymyksistä. Ja kun puhutaan sitten päätöslausumaehdotuksesta, haluaisin muistuttaa siitä, että valiokuntamme laajennettu työvaliokunta ja puheenjohtajakokous teki päätöksen siitä, että Islantia koskeva päätöslauselma lähetetään valiokuntaan. Siis tämä vuoden 2013 päätöslauselma. Ja Tuosta mietinnöstä käydään täysi keskustelu. Siis siitä, joka hyväksyttiin valiokunnassa suurella enemmistöllä. On totta, että tekstiä täytyy muuttaa. Emme ole täysin tyytyväisiä vuoden 2012 edistykseen. Olemme siitä käyneet jo keskustelua. Itse asiassa neuvottelut jäädytettiin välissä ja muutama päätös tehtiin Toinen päätös oli, että meillä olisi lyhyempi teksti, jossa otettaisiin esille uusi poliittinen tilanne, jossa nyt tällä hetkellä olemme vaalien jälkeen. Ensimmäinen päätös oli, että otsikkoon lisättäisiin edistys vuonna 2013 Islannissa. Näkymät Islannin vaalien jälkeen. Eli se oli tuo lisäys. Vaalien jälkeiset näkymät. Sitten keskusteluun on tullut muutoksia. Ja oli tarpeen pohtia sitä, että kaksi puoluetta oli nyt hallituksessa voimakkaasti EUta vastaan. Itsenäisyyspuolue ja toinen puolue yhteisessä parlamentaarisessa komiteassa painotettiin kovasti sitä, että uusi hallitus ei halunnut jatkaa neuvotteluja ainakaan ilman, että uusi kansanäänestys on ensin pidetty. Tuo kansanäänestys pidetään neuvotteluiden jatkosta. Ja tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että ei ole asetettu kansanäänestyksen kysymystä eikä sillä mitään määräaikaakaan. Hallitus ei näytä suinkaan kiirehtivän tähän suuntaan. Tällä hetkellä tieto hallitukselta on se, että se odottelee uutta keskustelua parlamentissa ja siinä arvioitaisiin neuvotteluita ja neuvotteluiden tilaa EUn kanssa. Reykjavik toteaa, että vasta joskus syys-lokakuussa tällainen arvio on valmiina ja todennäköisesti vasta parlamentin keskusteluiden jälkeen tehdään päätös. Ja tehdään päätös siitä, että ei tarvitakaan kansanäänestystä. Siitä huolimatta täytyy huomauttaa, että äskettäinen tutkimus, joka tehtiin vain muutama päivä sitten, osoittaa, että noin 82 prosenttia Islannin kansasta haluaisi, että kansanäänestys pidettäisiin samanaikaisesti kuin paikallisvaalit. eli ensi vuonna toukokuussa. Tilanne on siis hyvin monimutkainen. Enemmistö islantilaisista kannattaa neuvotteluiden jatkumista. Ja viimeaikaisen tutkimuksen mukaan 50 prosenttia haluaa neuvotteluja jatkumaan, 41 prosenttia sitä mieltä, että niitä ei tulisi jatkaa. Päätösasumatekstissä, joka on esitetty, on pyritty korostamaan valittelumme siitä, että Islannin hallitus ei ole vienyt näitä neuvotteluita loppuun. Ja näin ollen tätä hakemustakaan ei ole esitetty. Laajenemisasioista vastaava komissaari on ollut sitoutunut näihin neuvotteluihin ja meidän tulee muistaa myös se, että neuvottelut Islannin kanssa menivät oikein hyvin. 11 lukua on suljettu 27. Mielenkiintoista olisi siis tietää, että hyväksytäänkö tämä kertomus minun käsittääkseni tämä tekstin tulisi joka tapauksessa olla lyhyt ja objektiivinen. Ei ole mitään järkeä siinä, että työstetään mm-hmm. pitkää tekstiä. Ja kuten olen selvittänyt tätä tilannetta, minusta meillä täytyy olla erittäin selkeä näkemys tästä tilanteesta ja on ihan järjetöntä mennä aivan pieniin yksityiskohtiin. Emme voi palata viime vuoden mietintään, koska neuvotteluthan on jäädytetty. Kiitos. Thank you, Mr. Preda. Mr. Kiitos. Nyt herra Faa, mikä on teidän kantanne? Uh, let me start by thanking Mr. Preda for his well niin, haluaisin kiittää edustaja Predaa tästä hyvin tasapainoisesta tekstistä. Islannin vaalien jälkeen työ on varmasti ollut vaikeaa, ymmärrän sen kiitokset myös tästä yhteenvedosta tästä parlamentaarisesta sekavaliokunnasta sen työstä, sillä tätä nykytilannetta on nyt tosiaan arvioitava. Kun ehdokasmaa jäädyttää liittymisneuvottelut, niin se on todella epätavallinen tilanne. Ja siksi minusta on todella tärkeää, että mitä mieltä tahansa ollaan tästä uuden hallituksen kannasta, niin ei ikään kuin painosteta heitä mihinkään – oma ryhmäni ja varmasti muutkin ottaisivat mielellään Islannin EUn jäseneksi. Siellä demokratia toimii hyvin, instituutiot ovat vahvoja ja myös talous on periaatteessa vahva. Islannin hallitus kuitenkin saa itse päättää seuraavista askelista ja meidän tulee kunnioittaa Islannin kansalaisten tahtoa. Nyt meidän täytyy kuitenkin arvioida tämä nykytilanne ja miettiä, mikä olisi tasapainoinen ja rakentava tapa edetä tässä asiassa. Euroopan unionin ei pidä nyt sulkea tässä ovea. Yritetään pitää neuvottelut elossa ja lykätään sellaista tilannetta, jossa Islanti pakotettaisiin sanomaan, että mukana kyllä vai ei ei painosteta heitä tällaiseen tilanteeseen, eikä painosteta heitä liikaa jatkamaan näitä neuvotteluja, koska silloin koko liittymisprosessi voisi katketa siihen. Eli annetaan nyt asian olla hetken aikaa. Minusta kohtia 6 ja 7 tulee tarkastella uudelleen. Ei oteta tätä kansallis- kansanäänestystä nyt ihan itsestäänselvyytenä, eikä sitä kannata mitenkään lähteä ajamaan tässä – Islannin hallitus ei ole asettanut mitään päivämäärää tälle kansanäänestykselle, mutta se voi silti tapahtua hyvin nopeasti. Islanti on ottanut esiin tiettyjä kysymyksiä EU-jäsenyyteen liittyen. En usko, että ihmiset muuttavat kantaansa kovin nopeasti ja äänestäisivät nyt yhtäkkiä EU-hun e liittymisen puolesta. Mutta jos hallitus on sitä mieltä, että kun väliaikaisesti nyt jäädytetään tämä liittymisprosessi ja että se voidaan tehdä ilman kansanäänestystä, niin se voisi olla hyvä vaihtoehto aivan kuten tässä edellinen puhuja mainitsi. Tämä jäädytys aiheuttaa kuitenkin ongelmia muun muassa tähän liittymistä valmistelevaan tukivälineeseen ja kaik- monenlaisiin muihinkin asioihin, eikä pikaisesta kansanäänestyksestä välttämättä seuraisi mitään hyvää. Eli seurataan Islannin tilannetta tarkasti, pidetään yhteyksiä heihin ja muistetaan, että tämä asia on meille tärkeä. Kiitos. Thank you. Kiitos. Herra Pärm. Ei muita puhujia. Ja muistuttaisin vielä kerran siitä, että määräaika tarkistuksille on 4. syyskuuta. Oh, sorry. Anteeksi. En huomannut eh, yhtä puhujaa täällä. Um, Kiitos. Minä Olin yksi sitä onnekkaista, jotka matkustivat tämän valtuuskunnan mukana ja minä sain vastuun johtaa tapaamista kansalaisyhteiskunnan kanssa. Puhun tässä herra kanssa. Tämä oli hyvä panos ihmisiltä, mutta kansalaisyhteiskunnassa tunnelma oli se, että edelleenkin haluttiin neuvottelujen jatkuvan. Oli tiettyä turhautuneisuutta mutta olen yhtä mieltä edellisen puhujan kanssa siitä, että meidän täytyy käsitellä näitä kysymyksiä hyvin varovaisesti. Joskus syyslokakuussa käydään asiasta keskustelua Alsingissa. Emme vielä tiedä, mikä on sopimus itsenäispuolueen ja edistyspuolueen välillä. On kappale siitä, että tulisi kansanäänestys, mutta ei tietoa siitä milloin. Keskustelu syyslokakuussa tulee olemaan tärkeää Monet asiat ovat nyt jäissä. Meidän pitää kuitenkin meidän puoltamme ovet auki. Tapaaminen 27. 28. marraskuuta tulee olemaan tärkeä. On tärkeää, että keskustelemme islantilaisten kollegojen kanssa ja ymmärrämme paremmin, mitä tapahtumista kokous oli hyvin hyödyllinen. Ja kollegat, jotka olivat läsnä, hyötyivät siitä. Haluaisin myöskin muistuttaa siitä, että henkilöstö, komission henkilöstö ja muiden organisaatioiden henkilöstö teki arvokasta työtä. He työskentelevät hyvin vaikeissa olosuhteissa tällä hetkellä. Meidän pitäisi antaa tunnustusta työlle, jota he tekevät. Ja se, että nämä HIPAN hankkeet, jotka menettivät nyt israelilaisen tuen, se on kovin valitettavaa. Me kävimme tutustumassa erinäisiin hankkeisiin. En itse en pystynyt tätä tekemään, kun joudun lähtemään, mutta monet kollegat käyvät katsomassa, miten arvokasta työtä tehdään paikan päällä. Kiitos, että sain esittää puheenvuoron. On tärkeää, että käymme vuoropuhelua ja kiitos vielä kerran, että sain puhua. Mr. Preda, I guess for answers. Oui, je sais pas, la réponse c'est tout simplement pour remercier mes collègues. Niin, halusin vain kiittää kollegoja ja sosiaalistiryhmästä, jotka ovat tässä esittäneet hyviä huomioita tähän vuoropuheluun. Lisäisin vielä yhden asian. Se on hiukan ehkä enemmän poliittinen. Tämä kansanäänestyskysymys on todella arkaluontoinen. Tässä ei nyt haluta ikään kuin asettaa Islantia pakkotilanteeseen, mutta jos siellä kannatetaan kansanäänestystä, niin silloin hallituksen täytyy sellainen islantilaisille suoda. Ja tuntuu, että siellä hallitus on ehkä hiukan epätietoinen. Todennäköisesti Islannin kansa sanoisi kansanäänestyksestä, kansanäänestyksestä kyllä, vaikka hallitus vastustaisi liittymistä. Mutta tietenkään hallitus ei halua järjestää tällaista äänestystä, jos ei ole saamassa haluamansa vastausta. No toisaalta tässä on kyse myös sitten Islannin parlamentista. Siellä ei ole ollut kansanäänestystä myöskään näiden EU-liittymisneuvotteluiden aloittamisesta. Hallitus miettii ehkä nyt asemaansa uudestaan, jotta saisi tukea ratkaisuilleen myös parlamentissa, jotta ei ikään kuin jouduta sellaiseen tilanteeseen, että neuvottelut haudataan hiljaisuudessa. Sosialistipuolue Islannissa on hyvin innokas liittymään EU-hun mutta siellä poliittinen tilanne on nyt aika monimutkainen ja tästä syystä tuen sosialistikollegoita, jotka sanovat, että nyt täytyy edetä varoen ja ottaa huomioon se, minkälaisen reaktion meidänkin tekstimme voivat saada aikaan. Kiitos vielä kerran. Next. Next item. Seuraava asia on Euroopan yleinen talousarvio varahoitu vuodeksi 2014, kaikki pääluokat. Valmistelija on Jose Ignacio Salafranca Sanchez Neira. Teillä on puheenvuoro. Sí, gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Aion olla erittäin lyhytsanainen. Haluaisin muistuttaa, että poliittinen sopimus, jonka parlamentin hyväksyi Strasburgissa Siinä me ratifioimme saatoamme nyt äh, tiedot äh, ministerineuvostosta, ja jotka näkyvät parlamentin poliittisessa päätösosmassa, joka hyväksyttiin viime viikolla. Haluaisin siis muistuttaa, että näissä monivuotisessa rahoituskehyksessä lisäys ulkopolitiikan osalta kokonaisuudessaan kaikkina niinä vuosina, joita, jotka tämä kattaa, olisi noin 3 prosenttia ja, ja, ver, ja muilla aloillahan tapahtunut vähennyksiä. Vuosi 2014 on ensimmäinen vuosi uusissa rahoitusnäkymissä ja yllättävällä tavalla komissio esittää leikkausta, joka on huomattava ulkopolitiikkaan. Sen suuruus on 12,5 prosenttia jotta hiukan käsitystä siitä, katsoin äh, mm, sitoumusmaksusitoumuksia, esimerkiksi 43 miljoonaa, ja vuoden 2014 osalta summa on, on 8, mm, yli 8 miljoonaa, eli siis 12,5 prosenttia, joka on huomattava summa, kuten huomaatte kollegat. Minä tämän valiokunnan äh, lausunnantajana en voi hyväksyä näin huomattavaa leikkausta, jota komissio on esittämässä ulkopolitiikan alueella. On totta, että 3 prosentin lisäys koko jakson ajalta, äh, mutta kuitenkin ajattelen niitä välineitä, joita meillä on, ja ajattelen niitä sitoumuksia, joita unionilla on ulkopuolten alueella, että jos me hyväksymme tällaiset leikkaukset, jotka ovat näin tärkeitä, joita komissio oli esittämässä tässä alustavassa esityksessä. Tänä aamuna tapasimme Liettuan ulkoministerin ja puhuimme prioriteeteista, jotka liittyvät siihen, mitä tapahtuu Vilnan huippukauksen jälkeen ja ylipäätään mitä tapahtuu politiikassamme idän alueella. Ja olemme myöskin tavanneet erityisen edustajan, joka kanssa keskustelimme eh, kehityksestä Egyptissä ja Syyriassa, ja joissa on tiettyä epävakautta. Ja jos katsotaan, että tapahtuu tällainen eh, le- le- leikkaus 4,5 prosenttia eh, tällä alueella ja myöskin, myöskin Islannin osalta tästä No siis eh, lähes 3,5 prosentista myöskin vakausvälineissä ja 20,60 prosenttia, joka liittyy kokonaisuudessaan yhteisulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Ja mm, ymmärrän kyllä, että tämä on taktista, mutta minusta minä pyrkisin siihen, että pyritään palaamaan takaisin vuoden 2013 tasolle. Meillä on tietysti ongelmia menettelyssä. Ja nämä ongelmat liittyvät siihen, että rajoitukset, joita budjettivaliokunta nyt täällä parlamentissa on asettanut meille, meidän me, mutta kantaa, niin kun ministeri ottaa näihin kantaa valitettavasti, puhuin asiasta parlamentin pääesittelijän kanssa vuoden 2014 budjetin osalta, ja ilmaisin tyytymättömyytemme siihen, että täytyy toimia tältä perustalta, mutta hän sanoi, että hän tulisi eh, sanomaan, että tämä on mutkikkaat neuvottelut ja että täytyy ottaa huomioon ne kannat ja niistä otetaan huomioon myöskin se kanta, mikä on eh, tällä valiokunnalla, mitä tulee tarkistuksiin, eh, jotka on tehty. Minä toivoisin, että voisimme ottaa kantaa näihin lukuihin viimeistä 4. syyskuuta ja, ja voisimme katsottu, mitä missä neuvosto päättää, että voisimme päästä näissä asioissa eteenpäin Tarkistusti estämällä, mutta kun lomat ovat alkamassa, niin mä huomenna haluaisin, että olisi varjostojen kokous, jossa katsoisimme, että pääsisimme yksimielisyyteen strategiasta, jota me noudattaisimme näiden lukujen osalta. Huomaan, että Rova Jäätteenmäki, joka on liberaali varjostelija, on täällä paikalla. Ja tämä ovat siis ne puitteet, joissa tuolla liikkumaan. Minä rehellisesti toivon, että tämän valikunnan jäsenet voisivat hyvä, eivät hyväksy näin huomattavia leikkauksia tässä ulkopolitiikassa, jota Euroopan unionin neuvosto on katsonut politiikkaa, jossa pitäisi olla kasvua. Ja silloin tässä mielessä minusta olen poliikkoiden käytettävissä niin, että voisimme voisi ottaa huomioon myöskin heidän huolenaiheensa ja että me voisimme näissä rajallisissa puitteissa pyrkiä esittämään esityksiä, joita heillä mahdollisesti myöskin olisi. Señor Salafranca. Okay, it's perfect. Hyvä. Ei puheenvuoropyyntöjä. Kuka ne haluaa käyttää puheenvuoroa. Haluaisi... Ah, Rova Jett. Ah. Teillä on puheenvuoro, Rova Jättimäki. Niin, Kiitoksia. Täällä aletaan säästämään jo puheajastakin näköjään. <laughs> Eli hyvin harva haluaa puhua. Muuta, muutama sana. Äh, ensinnäkin haluaisin todeta, että ymmärrän, että, että komissio haluaa järkeistää näitä maksusitoumusmäärärahojen tasoa sen vuoksi, että viime vuosina ja ehkä aikaisemminkin EU on luvannut liikaa, jopa niin paljon, että niistä lupauksista ei ole pystytty pitämään kiinni. Ja budjetin alkukausi on syytä aloittaa maltillisesti myös maksusitoumusmäärärahojen osalta, koska ainakin tähän saakka tämä painopiste on aina ollut täällä budjettikauden lopussa. Nyt siis maksusitoumusmäärärahoja leikataan 12,5 prosenttia, mutta haluaisin kysyä komissiolta tai neuvoston edustajalta, että tämän itäisen kumppanuuden osalta näitä leikataan lähes 30 prosenttia. Eli se on, voi sanoa, raju leikkaus. Miksi miksi näin suuri leikkaus? Eteläisen kumppanuuden osalta nämä maksusitoumukset ovat kasvaneet kylläkin hyvin maltillisesti, mutta, mutta kuitenkin, jos tekee sitten tällaista vertailua, kuten me yleensä teemme. Toinen kysymys liittyisi näihin leikattuihin maksusitoumusmäärärahoihin. näitä perusteluja näille, suurille leikkauksille. Tietysti voi pieniäkin leikkauksia perustella, mutta varsinkin nämä, nämä tuota, suuret leikkaukset. Sitten haluaisin, kuten varmaan voi odottaakin, niin kysyisin tästä arktisesta politiikasta, että miten sen rahoitus aiotaan hoitaa jatkossa ja milloin tehdään päätös tästä arktisen informaatiokeskuksen perustamisesta. Ja aivan lopuksi haluaisin todeta, että toki ymmärrän, että sitten kun rahoja on leikattu, niin on hyvin tarkkaan mietittävä, että miten nämä käytetään ja, ja miten ne kohdistetaan ja miten saadaan tuloksia aikaan ja olisi kyllä ihan hyvä kuulla myös siitäkin, että miten nämä sanotaanko kahden viimeisen vuoden panostukset, miten, minkälaisia tuloksia niistä on ollut. Ja ovatko ne tulokset olleet sellaisia kuin mitä esimerkiksi parlamentti on asettanut. Señora Gómez. Gomes. Now, uh, rapporteur Maria Muniz. Esittelijä Maria Munez ei ole paikalla, hyvä puheenjohtaja, mutta hän jätti minulle ö, muistion, joka heijastelee hänen ja hänen ryhmänsä huolenaiheita. Ne liittyvät myös siihen, mitä valiokunnassa olemme erittäin ottaneet esille, eli että budjetti ja otsakkeen neljä rahoitus. Nyt meidän täytyy todellakin olla huolissamme, jos katsomme vuoden 2013 muutettu budjetti. Meidän täytyy myös pohja, pohtia sitä, voiko tässä tapauksessa EUsta tulla se globaali toimija, jonka haluamme sen olevan tässä valiokunnassa. Haluaisimme myös, että kaikki kollegat tiedostaisivat, että nämä brutaalit leikkaukset osakkeeseen neljä ovat seurausta äh, vuosien 2014-2020 rahoitusnäkymistä. Ja kuten tiedätte, ne vähentävät 16 prosentilla alkuperäisestä komission ehdotuksesta varoja koko ajan jaksolla. Erityisen huolissamme olemme leikkauksista, joita on suunniteltu itäisen naapurisohjelmaan. Ja nämä asiat ovat meille prioriteetteja sekä ENI että muut. Ja olemme tästä syystä Frankan kanssa samoilla linjoilla. Ehdotamme tarkistuksia, jotta voisimme vahvistaa kantaamme budjetti, joka sitten olisi hyvä. Señor Salafranca. Mm, gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Olemme jos ymmärtäneet oikein ne havainnot, joita Arva Jätemäki esitti ja kysymykset, jotka olivat perusteltuja, joita hän esitti, ne olivat pääasiassa osoitettuja komissiolle. Minä sanoisin, että olen yhtä mieltä hänen huolenaiheestaan ja kommentoista esitti komissiolle ja sitten kuultuamme komissiota voin pyrkiä vielä vastaamaan. Thank you, colleague. And remind again the deadline for amendments to the budget opinion is 16 July. Määräaika on 16. heinäkuuta iltapäivällä. Pyytäisinkin tämä huomioon, että tarkistukset voidaan näistä pelkästään englanniksi. Ja alta määräaika on myös 16. heinäkuuta kello 12, mutta tarkistukset voidaan esittää kaikilla kielillä. Hella Sara Franka. No, no. Puheenjohtaja, en haluaisi nyt tässä ottaa mitään kantaa mutta eikö paikalla ole ketään komission edustajaa, joka voisi vastata esi- joita jota herra Rova Jättämäki esitti, josta minäkin olen yhtä mieltä. voisi hyvä, jos olisivat esittää kommentti niistä epäilystä, joita täällä nousi esille. Commission. Komissio. Voitteko vastata? Si, monsieur le, le, le président. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Komissio tässä kohdin on vain täytäntöönpannut päätöstä, joka koskee monivuotisen rahoituskehyksen kattoa. Eli 12,5 prosenttia vähennystä suhteessa vuonna 2013 johtuu yksinkertaisesti siitä, että vuoden 2014 yläraja rajoittaa toimintamme tällä tavalla. Muistutan teitä siitä, että vuonna 2011 komissio ehdotti lisäystä, otsiko sen neljä, 20 prosentin luokkaista lisäystä. Komission ehdotusta leikattiin noin 20 prosentilla. tässä uudessa rahoituskehyksessä. Eli 20 prosentin vähennys itse asiassa sitten johtaa 12,5 prosentin vähennyksen vuonna 2014 suhteessa vuoteen 2013. Komissio sellaisenaan ei voi tehdä mitään ehdotusta, joka menee yli rahoituskehityksen asettamien rajojen. 159 miljoonaa on tämä liikkuvara, sehän on melko kohtuullinen kuitenkin. Eli tästä syystä tämä leikkaus suhteessa näihin alkuperäisiin rahoitusosuuksiin, joita ehdotettiin. Komissio 27.3. tiedottiin neuvostolle ja parlamentille tästä asiasta seurauksena neuvoston helmikuisesta sopimuksesta. Ja komissio ilmaisi nämä rahoitusosuuksien jakamisen kyseisille välineille – nyt sitten ehdotus on esillä, mutta nämä ovat tietysti vaikeita valintoja. Me emme voi kuitenkaan tehdä kuin ehdotuksia, jotka osuvat rahoituskehyksen sisälle. Eli siitä syystä meillä on näitä leikkauksia, jotka ovat melko merkittäviä. Olemme pyrkineet mahdollisimman pitkälti noudattamaan poliittisia prioriteetteja ja suuria tasapainoja tiloja ja myös esimerkiksi humanitaarinen apu on ollut nousussa vuonna 2013, vaikka tuota yläraja on laskettukin voimakkaasti. Työ on vaikea ja ymmärrän hyvin, että kaikki olemme hankalassa tilanteessa. Meidän täytyy kuitenkin tulla toimeen näiden rajojen puitteissa. No sitten nämä yksityiskohtaiset, välinekohtaiset kysymykset en pysty teille itäisestä naapurusvälineestä sen kummemmin vastaamaan, mutta ilmeisesti komissio voi vastata siitä sitten myöhemmin. Eli tämä siis vastauksen vuoden 2014 budjettiin valitettavasti olosuhteet ovat vaikeat, mutta ymmärtänette, että komissio ei voi tehdä muita ehdotuksia kuin sellaisia, jotka mahtuvat rahoituskehyksen sisäpuolelle. Raportteja. je Vous voulez du temps pour une petite réponse eh, on joitakin kysymyksiä, jotka Ruvi jättämätkin osia siitä, mitä ollaan rahoittamaan. Se arktinen prioriteetti on se, mitä komissio ilmaisi, oli tulkinta sopimuksesta, joka koskee rahoitusnäkymiä. Muistuttaisin, että monivuotisessa rahoituspuitteissa oli lisäys ulko, ulkopolitiikan osalta, joten ei ole hyväksyttävää, että tapahtuu tällainen 2,5 prosentin leikkaus ensimmäisenä vuotena. Tämä on nyt poliittinen tulkinta. Kaikkina vuosina tullaan tekemään leikkauksia, jotka koskevat tärkeitä prioriteetteja, koskevat tätä parlamenttia, miksi 5 miljoonaa, joka koski palestinaan viranomaista ja myöskin naapuruuspolitiikka, joka on hyvin tärkeä tälle parlamentille Siis se, että neuvostokipuolisen päätöksen, jonka parlamentti vahvisti, on se, että tulevat vastuunmukainen vastaava vastaavat tasorahoituksella, ja tästä syystä pyrimme siihen, että pidetään kiinni sopimuksesta, joita ja sitoumuksista, joita on tehty, ja, ja puheenjohtajavaltio pitää huippukokouksen Vilnassa ja siirtyy tietoja sitoumuksia, jotka liittyvät myöskin naapuruuteen, joten on, nämä ovat hyvin tärkeitä nämä sitoumukset ajattelen myöskin vakautta meidän maanosassamme, joten minusta ei ole oikea vastaus näin huomattava leikkaus näin tärkeisiin välineisiin. Vakausvälineessä yli 30,5 brekan leikkaus ja, ja puolustuksessa myöskin huomattava leikkaus, joten parlamentin puhemies sen täytyy myös, parlamentti myöskin toimia asianmukaisesti tässä budjettiviranomaisena ja minusta se mm, on jotakin, mitä kansalaiset ovat meitä. Tässä on olemassa tiettyä liikunvaraa se, miten tulkitaan sopimusta, mutta me viime viikolla hyväksyimme, teimme päätösmaan viime viikolla, asiassa tämä on tietysti niin taktinen kata, pyrimme saamaan takaisin nämä alkuperäiset summat, Jätmän kanssa olen yhtä mieltä sitä, että on puhuttu siitä, että on tiettyä rationalisointia sitoumuksissa. Tämä on kuitenkin huomattavia leikkauksia ja tämä merkitsee sitä, että tällä tavoin me emme pysty vastaamaan niihin sitoumuksiin, joita meillä on ulkopuolella. Tämä tulee tekemään mutkikaaksi meidän budjettitoimintamme tämän vuoden osalta. On pyrittävä sitomaan mukaan enemmän niitä tavoitteita, joita EUlla on, ja katsoa konkreettisia tuloksia mutta ensimmäisenä vuotena en pysty näkemään, mitä tämä vaikuttaa työhön. Leikkauksiin on, on tehty huomattavia äh, leikkauksia Keski-Euroopan mainosta naapuruuteen. Tämä ei ole aivan totta, koska on lisätty kuitenkin varoja assosiaatiovälineeseen, joka koskee hyvin tärkeitä huomiota. Ja, joten tässä mielessä rouva herra puheenjohtaja, sanoisin, että meillä on nyt tiukka aikataulu. Meidän täytyy tutustua hyvin tarkkaan lukuihin. Valitettavasti me joudumme käsittelemään näitä siinä vauhdissa, kuin eh, budjettivaliokunta sitä vaatii ennen kuin ministerineuvosto ottaa asian kantaan asioihin syyskuussa. Ja Rova komissio on yhtä mieltä monista huolenaiheista, jotka hänkin otti esille, ja tässä mielessä toivon, että voisimme löytää ratkaisun, joka voisi äh, olla tyydyttävä. Olemme todella huolissamme näistä asioista, että nämä huolenaiheet ovat yhteisiä. Ja pyrimme löytämään yhdessä varjoistelijoiden kanssa yhteisen kannan tässä valiokunnassa niin, että voimme sopia taktisesta kannasta, niin että voimme käydä neuvotteluja budjettivaliokunnan puitteissa asioista ja tulemme lyömään lukon prioriteetteja selkeällä tavalla, mutta meitä todellakin pyrkimään voimakkaita. Me, meidän täytyy viime kädessä sitten äh, katsoa, että minkälaisia tuloksia tämä tulee johtamaan. Tässä äh, olisi kommenttini, herra puheenjohtaja. Toivon, että valiokunta voisi yhdessä pyrkiä puolustamaan ulkopolitiikan uskottavuutta. On keskustella tietyistä rahoitusvälineistä. Äh, tämä koskee eivät koske pelkästään ulkopolitiikkaa, on käytävissä, käynnissä jo tiettyjä neuvotteluja tietyistä unionin yhteisen politiikan alueista, joissa pyydetään lyömään lukkoja, tiettyjä lukuja. Minusta ei ole hyvä, jos tapahtuu tällaisia soveutuksia ulkopolitiikan alueella, samana kun käydään keskusteluja muista politiikoista. Nämä ovat tiettyjä ajatuksia. Olen nyt ottanut huomioon ne kommentit, jotka täällä ottivat esille varjoesittelijä, liberaaliryhmän varjoesittelijä ja Rova Gomes sosiaalidemokraattiryhmästä varjoesittelijän puolesta. Ja nyt olen, pidän kaikkea ajantasoa siitä, mitä tavoitteita meidän valiokunnallamme on. Thank you. Thank you. And, uh... Kiitos. Seuraava kohta pidetään sitten suljetuin ovin, eli nyt pyytäisin kaikkia muita paitsi edustajia ja henkilökuntaan kuuluvia poistumaan. Pidetään siis pieni tauko tässä vaiheessa. Five minutes. Viiden minuutin tauko.